E, proszę Państwa, jeszcze chwilę zajmiemy się budżetem. Arvon kollegat, vielä hetkinen budjetin piirissä. Meidän on äänestettävä kollegan Surjanin ja Mankan mietinnöstä aiheena neuvoston muuttama esitys yleiseksi talousarvioksi varanhoitovuodeksi 2010. Tarkistus neljä, puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä. Kohta kohdalta äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5. Puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6. Puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. 320 ääntä puolesta, 236 vastaan, 10 tyhjää hyväksytty. Tähän liitto riitti yksinkertainen enemmistö, joten tämä on hyväksytty. Sitten tarkistus 1, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Päätän äänestyksen. 314 puolesta, 237 vastaan, 20 tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kollega Surjan tulee esittelemään nyt suullisen tarkistuksen Kollega Surja, olkaa hyvä. Eh, it is proposed... Hyvät kollegat, on ehdotettu, että tarkistus 3 tai 7, jotka ovat identtiset tekstissä, hyväksyttäisiin, mutta täysin äänestää kolmessa osassa ja suullinen tarkistus muuttaa tätä toista osaa. Miksikö? Alkuperäisessä tekstissä mainitaan komission kannanotto mutta tällä välin neuvosto on päättänyt tästä asiasta. Sen vuoksi nyt luen ääneen uuden ehdotuksen, joka on seuraava. Pistää merkille, että komission katso, että neuvoston johtopäätökset ja niiden mukaisesti neuvosto ja jäsenvaltiot ovat valmiita 2,4 miljardin talousarvion vuosille 2010 12.12 painottaa kuitenkin tarvetta saada tietoa osallistumisesta ja kontribuutioista EUn talousarvioon 2011-2012 vuosilta. Tämä on minun suullinen tarkistusehdotuksemme. Ehdottaisin, että me hyväksyisimme kaikki kolme tekstin osaa. Ale chciałem zapytać, czy ktoś protestuje przeciwko tej poprawce ustnej? Czy są jakieś... Vastustaakohan kukaan tätä suullista tarkistusta? Eipä näytä kukaan vastustavan, joten tämä voidaan huomioida. Eli äänestämme kolmessa osassa nimenhuuto äänestys ensimmäisestä kohdasta alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 525 ääntä puolesta, 25 vastaan, 11 tyhjää hyväksytty. Toinen osa yhdessä suullisen tarkistuksen kanssa. Puolesta äänet. Pyydän anteeksi, koneellinen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 515 ääntä puolesta, 28 vastaan, 17 tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 515 puolesta, 29 vastaan, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme tarkistetusta päätöslauselman luonnoksesta. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 483 ääntä puolesta, 48 ääntä vastaan, 32 tyhjää. Hyväksytty. Arvoisat kollegat, haluaisin onnitella uudemman kerran esittelijöitä tekemästäni työstä. Onnittelut myöskin budjettia käsitelleille valiokunnille. Näin päätämme äänestykset budjetista Kollegat Surjan ja Mankaa, haluaisin vielä kerran onnitella teitä. Tässä yhteydessä saanen toivottaa teille hyvää joulua ja rauhallisia viimeisiä tämän vuoden viikkoja. Ja 12. tammikuuta toivoisin, että voitte tulla juhlimaan uutta vuotta kanssamme koktailtilaisuuteen, ja erityisesti juhlimaan Lissabonin sopimuksen voiman astumista. Eli 12. tammikuuta olette kaikki tervetulleita. Okay, the next item is the vote. Seuraavaksi lähdemme äänestämään viidestä päätöslausuman luonnoksesta aiheena asiakirjojen saamista tutustuttavaksi koskevan oikeudellisen kehyksen parantaminen Lissabonin sopimuksen voimantulon jälkeen. Kollega Busutil, olkaa hyvä. Yes, thank you, miss. Kiitoksia, rouva puhemies. Täällä on kansanpuolueen äänestyslistassa virhe. Voisin huomauttaa EPPn kollegoille, että äänestyks kaksi erillistä äänestystä, niiden kohdat pitäisi olla plussa täällä äänestysluettelossa, eli kaksi erillistä äänestystä pitäisi olla plussalla merkittyinä, mutta listassa on virhe. Tämä on kansanpuolen oma asia. Miksi meitä kaikkia, kaikkia pitää pitkästyttää tällä asialla? Minä en ymmärrä. Aivan. Siirrytään äänestykseen. Nyt äänestämme johdantosan kappaleesta M puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantosan kappaleen N puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätöslausuman luonnos kokonaisuudessaan nimen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestetään viidestä päätöslausuman luonnoksesta aiheena toisiaisuusperiaatteen puolustaminen. Kollega Schulz, olkaa hyvä. Presidentin, vielen Dank, Frau Ich... Kiitoksen, rouva puhemies. Olen iloinen, että kollegat heräävät, kun minä pyydän puheenvuoroa. Se pistää verenkiertoon vauhtia niin artiklan neljä nojalla pyydän äänestyksen lykkäämistä ja toivoisin, että tarkistetaan asiakirjojen käsittelyn hyväksymisen mahdollisuus. Kiitoksia. Yksi puolesta puhuva saa nyt puheenvuoren. Noin, tai haluaako joku puhua vastaan, jos ei puolesta haluta puhua? Hyvät ja herrat, rouva puhemies. Mietintötapa argumentti, joka on esitetty, viittaisin tässä yhteydessä, että juuri Cashmanin mietinnön yhteydessä pohdimme sitä, että kun meillä on lainsäädäntömenettely ja sitten parlamentti käsittelee asiaa ja nyt sitten sosialistit tekevät täysin päinvastainen viittaisin vain siihen, että että kun puhumme median vapaudesta Italiassa, komissaari totesi, että Euroopan unionilla ei mitään oikeutta puuttua asiaan. Siitä huolimatta sosialistit on nyt äh, halu, sosiaaliset haluaisivat kuitenkin hyökätä kyberuskunnia vastaan. Aina kun sosiaalista jokin asia sopii, niin silloin ei ole mitään vastuuta oike, valtaoikeusongelmaa, mutta mikä sosiaalista asia ei sovi, niin sitten otetaan tämä korttiana esiin. Minun mielestä meidän pitäisi keskustella tästä joka tapauksessa, olemmeko sitten ihmisoikeus olemmeko vastuussa ihmisoikeuksia koska sopimusta vai emme. Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni liittyy ihmisoikeusyleissopimukseen. Ehkä mikäli on legitiimiä keskustella tästä Italian tasavallassa, Roman parlamentissa, niin on aivan yhtä legitiimiä, että Euroopan parlamentti keskustelee asiasta, koska tulevaisuudessaan EU liittyy ihmisoikeusyleissopimukseen. Viimeinen argumentti vielä. Viimeinen argumentti vielä. Rova puhemies, ei meillä ole juristeja, meillä ole poliitikkoja. Tämä tuomio koskettaa miljoonia ihmisiä. Sen voisi tästä pitää kyllä tänään äänestää. We are now going to vote. Nyt äänestämme lykkäämisestä. Ketkä puoltavat lykkäysehdotusta? Vasta-äänet, kiitos. Tyhjää. Eiköhän ole parempi tarkistaa koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ehdotus on hyväksytty. So the next item is... Siinä tapauksessa lähdemme äänestämään seitsemästä päästöslausuman esityksestä aiheesta Valko-Venäjä. Kohta 17 siihen liittyen on ilmeisesti esitetty suullinen tarkistus. Kollega Protasevich, olkaa hyvä. Yes, thank you, Madam Chair. Kiitoksia rouva puhemies. Tämän tarkistuksen tarkoitusperänä on lisätä tietoisuutta viimeaikaisista tapauksista, kun valko on tukahdutettu mielipiteitä. Minun suurin tarkistukseni pyrkii vain lisäämään yhden nimen vielä, nuoren demokratia-aktivistin nimen, joka kidnappattiin joulukuun kuudes päivä tänä vuonna. Haluaisin lisätä nimensä tähän luetteloon, joka on tässä tarkistuksessa mukana. Tämä kuulostaa sitten seuraavalta. Sitten kun on mainittu Zvitser, Haluaisin lisätä sinne vielä Jauchen van Achnachelin nimenen, joka kitanpatiin 6. joulukuuta 2009. Tässä on vain yksi nimi lisää niiden ihmisten luetteloon, jotka ovat äh, joutuneet äh, Valko-Venäjän hallituksen sorron kohteeksi. Vastustaako kukaan tätä suullista tarkistusta? Eipä näytä vastustavan joten äänestämme muutetusta kappaleesta puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi päätöslausuman luonnos kokonaisuudessaan puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme kuudesta esityksestä aiheena väkivaltaisuudet Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty myös tämä. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale yhdeksän nimenhuuto äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä, myöskin nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Tarkistus neljä siis. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt äänestämme koko päätöslausuman tekstistä. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. That concludes the vote. Thank you.